tätä tautia Euroopan unionissa, mutta myös muissa maissa. Kiitos. Kiitoksia komission sen Dali. Keskustelu päättyy näin ollen tähän. Seuraavana asiana on lyhyt esittely Enrique Guerrero Salomi mietinnöstä. Kyseessä on maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön. Herra Salom, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Eh, rahoituskriisi, talouskriisi on vaikuttanut hyvin vakavasti varsinkin nousevien talouksien maihin ja kehitysmaihin, erityisesti niihin, jotka ovat matalan tulon tason maita. Tämä kriisi on jarruttanut kestävää kehitystä, jota oli jo tapahtumassa näissä maissa viime vuosikymmenen aikana. Talouskasvu luo työllisyyttä ja paransi myös julkista taloutta taloutta eh, ja pyrittiin näin myös vähentämään ulkoista velkaa ja edistämään kaupallista toimintaa ja näin saatiin myös enemmän kehitysapua. Siitä huolimatta eh, kriisiä edeltävinä eh, vuosina kehitysmaat kärsivät jo ensinnäkin elintarvikekriisistä, joka vaaransi satojen miljoonien ihmisten hengen. Sen jälkeen energiakriisi ja siitä kärsivät ne, jotka eivät tuottaneet öljyä ja kaasua. Lopuksi tuli vielä ilmastokriisi, jonka seuraukset ovat näkyneet vakavimmin köyhimmissä maissa. Rahoituskriisi vaikeutti vielä tätä hankalaa tilannetta, jossa nämä maat olivat. Aivan kuten Euroopan komissio on ottanut esiin, eh, se on eh, vaikuttanut nouseviin talouksiin ja kehitysmaihin. Eh, tämä kriisin kolmas aalto on muuttanut kriisin hyvin vakavaksi eh, sosiaaliseksi humanitaariseksi kriisiksi. Niinpä eh, kaikki eh, talouden ja toiminnan alat ovat kärsineet näissä maissa. 2009 tulokset ovat olleet paljon pienemmät kuin aikaisempina vuosina kaupan osalta ja tässä on, ovat vaarantuneet myös vaihtotaseet näissä köyhimmissä maissa. Myös ulkoiset sijoitukset ovat vähentyneet ja on nähty myös nouseva protektionismi kehittyneissä maissa. Niinpä myös on vähentynyt virallinen kehitysapu. Sadat miljoonat ihmiset ovat tulleet vielä näiden köyhimpien keskuudessa elävien lisäksi, varsinkin Afrikassa. Ja kun tilanne on tämä, Euroopan pitää toimia ja pyytää, että pitäydymme sitoumuksissa, joita olemme tehneet, ja me tarvitsemme lisää resursseja, lisäresursseja, jotta voidaan auttaa näitä maita. Ja pitää pyytää, että helpotetaan maahanmuuttajatilanteessa, eikä ryhdytä protektionismiin ja tähän pitää, tätä pitää pyytää myös Dohan kierroksella. Ja meidän pitää tehdä töitä myös, jotta saadaan keskeytys velanmaksuun näille köyhimmille maille. Esittelijänä tässä mietinnössä olen pyrkinyt mahdollisimman pitkälle konsensukseen ja olen halunnut ottaa kaikkien ryhmien tarkistukset huomenna esitetään kuitenkin 34 kohtaan suullinen tarkistus ja eh, tällä tavoin eh, halutaan, että eh, saadaan Euroopalle voimakas yhteinen ääni, joka auttaa näitä kehitysmaita. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle. Nyt komission jäsen herra Dali saa puheenvuoron. Thank Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää tästä erittäin kaiken kattavasta mietinnöstä. Siinä aivan oikein painotetaan sitä, että kehittyvät maat ovat kärsineet kriisistä paljon enemmän kuin mitä alun perin kuviteltiin. Esimerkiksi useat rahakanavat ovat kuutistuneet vienti on estynyt, pääoma liikkuu vähemmän ja ihmiset lähettävät vähemmän rahaa koteihinsa työpaikoista muista maista käsin. Monissa kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa on jouduttu vähentämään kehitysapua. Ruoka, koulutus ja terveysalalla on tehty leikkauksia. Sosiaalisia ja poliittisia seuraamuksia on ilmennyt ja vuoden 2015, vuoteen 2015 mennessä ei voida päästä vuosituhannen tavoitteen, vuosituhan vaihteen tavoitteisiin. Huolimatta siitä, että nyt on ensimmäisiä merkkejä nähtävissä talouden elpymisestä, varsinkin eteläisen Saharan eteläisen Afrikan maata ovat hyvin pahasti jälkijunassa. EU pitäisi nyt ottaa johtajuus käsiinsä ja näyttää esimerkkejä muille ja vastata tähän kriisiin YK G20-maiden kautta ja G8-maiden kautta. Meidän täytyy tehokkaasti pistää lupaukset konkreettisiksi tavoitteiksi ja panoksi auttaa näitä maita selviytymään kriisistä. Vielä keväänä EU hyväksyi joukon kaiken kattavia koordinoituja, kohdennettuja toimia, joilla pyrittiin lieventämään kriisin vaikutusta, kehittämään kehitysmaiden taloutta ja suojaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia EU toimii yhteisön tasolla, mutta myöskin jäsenvaltiot toimivat omalta osaltaan. Niillä on kahdenvälistä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa lisäksi. Kansainväliset rahoituslaitokset ovat mukana auttamassa, niin kuin G20-maat ovat vaatineetkin. Lyhen, läheinen yhteistyö IMF ja Maailmanpankin kanssa ovat, on mahdollistanut sen, että EU on voinut toimia johdonmukaisesti ja analysoida tilannetta ja myöskin eri toimijat ovat toimineet toisiaan täydentävällä tavalla – Komissio on laatinut erittäin konkreettisen lyhyen aikavälin ohjelman, jota se pistää jo täytäntöön. Vulnerability Flex-ohjelman, jolla tuetaan kaikkein heikompia maita, joiden jo toimintakyky on kovin heikko. Tarkoituksena se, että tärkeintä rahoitusta voidaan pitää yllä, lähinnä siis sosiaalisen sektorin rahoitusta. Maakohtaisten raporttien pohjalta – on toimittu ja myöskin kymmenes Euroopan kehitysrahasto tukee tavanomaisten flex-instrumenttien kautta ja antaa apua sinne, missä sitä tarvitaan. Virallinen EUn kehitysapu on ollut ja tulee jatkossakin olemaan erittäin tärkeässä roolissa, kun kehitetään tai pikemminkin tuetaan toimia kriisin vastaisessa taistelussa. Komissio pitää erittäin hyvänä sitä tukea nyt, jota on osoitettu tukea, pyritään eristämään ja kannustamaan jäsenvaltioita antamaan 0,7 prosenttia PKTstä kehitysapuun. Muiden avunantajien pitäisi ottaa samaa käyttöön koko avunantajayhteisön tasolla. Tuen määriä ja tehokkuutta täytyy parantaa. 28. päivä komissio esittää kokonaisen toimipaketin – yhdysjäsenvaltioiden kanssa. Tuossa paketissa painotetaan vuosituhat, vaihteen tavoitteiden täytäntöönpano johdonmukaisella tavalla, kokonaisvaltaisella tavalla. Siinä niin ikään käytän tilaisuutta hyväksi merkittävällä tavalla EUn osalta toimia YK puitteissa syyskuussa, kun tehdään tällainen väliarvio toimista EU on erittäin uskottava toimija maailman tasoisellakin näyttämöllä silloin, kun on kyse kehitysavusta ja näin tulemme jatkossakin. Kiitoksia komission jäsen Dali. Nyt sitten siirrymme menettelyyn ilman käsittelyn ilman puhujalista. Rova Basescu ensin yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut voimakkaasti Moldovaan, joka on nousevan talouden maa. Siellä IMFn arvioiden mukaan työttömyys on kasvanut merkittävästi. Siksi me, meidän täytyy antaa suoria investointeja tuohon maahan. Moldovan tasavalta on palkannut myös useita korkearvoisia asiantuntijoita Kisnan auttamiseksi. Kun me nyt puhumme moldovalaisten kanssa samaa kieltäkin Romaniassa, niin he voivat myös käyttää asiantuntemustamme hyväksi kaikilla aloilla. On tärkeää, että me helpotamme tilannetta myös moldovalaisten parissa, varsinkin jos he tekevät työtä lännessä. Näin tämä auttaisi myös Moldovan taloutta. Olen iloinen siitä, että Moldova on saanut myös IMFltä avustusta 2011-2013 kaudelle. Moldovan pääministeri on myös pystynyt saamaan tämän summan juuri tänään. Kiitoksia seuraavaksi kollega Sanchez Presero. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, kehitysmaat ovat kärsineet hyvin merkittävästi rahoituskriisistä, vaikeus saada luottoa ja eh, ongelmat mm, kansainvälisessä kaupassa, eh, maahanmuuttajatyöntekijät, nämä ovat asioita, jotka liittyvät eh, kriisiin ja myös hinnat perustuotteiden osalta. Kriisin vastaus, siinä pitää olla mukana myös kehitysmaat ja tärkeässä osassa kehitysyhteistyö. Me pyysimme, että tässä voitaisiin auttaa kehitysmaita ja tässä mietinnössä puhutaan G20-kokoukseen, joka pidetään seuraavaksi. Tässä puhutaan yhteisestä verosta ajatellen rahan siirtoja, jotka, joka auttaisi kestävässä kehityksessä. Ja olen tyytyväinen tähän mietintöön. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Schmidt, olkaa hyvä. Hyvää iltaa, herra puhemies, hyvä komission jäsen myöhäisenä iltana ja kiitos esittelijä tärkeästä mietinnöstä. Minä olen vakuutunut siitä, että kriisiä voidaan torjua vapaalla kaupalla ja globaalistumisella, ei protektionismilla. Euroopan täytyy säilyttää markkinat ja pitää ne avoimina, että voidaan sitten saada kasvua Euroopassa. Näin torjua myös köyhyyttä. Muutama päivän kuluttua AKT EU yleispalveluiden kokous tapaa Teneriffalla. Kollegani AKT-maista aina osoittavat ongelmiin, jotka liittyvät meidän maataloustukimme. He tarvitsevat kauppaa ja usein meidän politiikamme estää maatalousmarkkinoilla terveen toiminnan myös kehitysmaissa. Herra komission jäsen, EU on osoittanut johtajuutta, sanoo komission jäsen, mutta pystymme parempaan. Kyse on kaupasta, reilusta kaupasta, herra komission jäsen. Kiitos. Kiitoksia, herra Schmidt. Sitten edustaja Ferreira, yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, Kiitoksia puhemies. Äh, rahoituskriisi, ilmastokriisi, energiakriisi, sosiaalinen kriisi, nämä ovat ilmauksia samasta rakennekriisistä, joka on kestänyt jo kymmeniä vuosia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja muissa maailman alueissa. Huolimatta nykyisistä eroista on tiettyjä yhteisiä tekijöitä, ehm, vientiriippuvuus, ehm, yksipuolinen talous ehm, ja maatalouden keskittyminen, energiasektorin, liikennesektorin keskittyminen ja merkittävä ulkomainen omistus. Nämä maat ovat kärsineet jopa kiristyksestä. Ja tällä tavoin nämä maat ovat riippuvia, riippuvaisia ja se rajoittaa niiden kehitysmahdollisuuksia. Tässä näiden maiden resurssit vuotavat selvästi ulkopuolelle ja näitä maita hyväksi käytetään yhä enemmän ja en enemmän. Kiitos. Kiitoksia. Oikeudenmukaisuudesta kun on puhe, niin tämä tarkoittaa myöskin sitä pidätetään puheaikaan. Nyt keskustelu ilman puhujalistaa on päättäväisiä, mutta herra Möltser saa vielä puheenvuoron yksi minuutti. Talouskriisi kohdentui ikävällä tavalla Eurooppaan, mutta vielä ikävällä tavalla kehittyviin maihin. Ne ovat kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa. Spekulointi ja se, miten reaalitalous saadaan nopeasti uudelleen liikkeelle ja kaiken tyyppinen keunottelu aiheutti tämän koko kriisin. Globaalistuminen ja sääntelyn purku nyt ovat osoittaneet ikävät seuraamuksensa – Kehitysmaat kaikkein vähiten ovat syypäitä kriisiin. Sen vuoksi täytyy auttaa siitä selviämään myöskin. Esimerkiksi tavaroiden vienti ja polkumyynti paikallisilla markkinoilla ja ihmisten elinolosuhteet täytyy ottaa paremmin huomioon. Joidenkin elämän edellytykset ovat uhuton täysin. Klassinen kehitysapu voi toimia, mutta se on nähdäkseni nyt epäonnistunut tavoitteissaan. Meidän täytyy taistella näitä ilmiöitä vastaan ja poimia nämä ongelmat juurineen ja juuri spekulointi rahoitusmarkkinoilla on syypänä kriisin. Sen vuoksi tarvitaan nopeasti vero näille keinotteleville pääomasiirroille. Kiitoksia herra, herra Möltser. Halusiko komission jäsen virmallisesti puheenvuoron? Ilmeisesti ette halua, joten keskustelu päättyy tähän. Huomenna asiasta äänestetään kello 9 kello 13 huomenna. Meillä on edessämme vielä täysistunto. Pöytäkirjata jaetaan huomisaamuna. Haluan kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja myöskin kiitoksia tulkeille.